päättynyt ja äänestys on huomenna kello 18. Ja sitten seuraava asia esityslistalla on kollega Fosterin mietintö yhtenäistä eurooppalaista ilmatilaa koskevan lainsäädännön täytäntöönpano. Ja äh, annan puheenvuoron esittelijälle neljä minuuttia, olkaa hyvä. Thank you, thank you, president. Kiitoksia puhemies. Ei ole epäilystäkään siitä, että 2012 äh, on hyvin tärkeä eurooppalaisen ilmatilaprojektin toteuttamisessa – jos me seuraamme komission suunnitelmaa, minulla on monia huomioita omassa oma-aloite mietinnössäni. Kollegat tuke, tukivat mm, liikenne- ja matkailuvaliokunnassa heinäkuussa tätä mietintöä hyvin laajalti. Meillä on selkeästi paljon äh, edistystä, mutta vielä paljon haasteita. Eurooppalainen liikennemäärä nousee. Tämä on hyvä uutinen kasvulle, mutta meillä on paljon kapasiteettipuutteita monissa jäsenmaissa. Meidän täytyy toimia nopeasti, jotta voisimme välttää toiminnallisia tai turvallisuusongelmia, kun meillä on suurempia liikennevirtoja. Oikea-aikainen toimeenpano eurooppalaista ilmatilaa koskevan lainsäädännön suhteen jotakin, mitä emme voi jättää ähm, syrjään. Voimme vähentää 50 miljoonalla tonnilla päästöjä ja suojella kuluttajia ja olla kilpailukykyisempiä globaalisti suojella omia markkinaosuuksiamme. Tämä on hyvää bisnestä. Näistä syistä on selvää, että Euroopan ilmatilasta ilmatilan tehokkaammaksi muuttaminen tilanteessa, jossa monet jäsenmaat ovat taantuman kourissa, tuo paljon hyviä asioita. Tämä koskettaa koko ketjua, valmistajia, pk-yrityksiä ja muita sektoreita, kuten matkailusektoria. Olen varma, että työpaikat, joita voimme luoda tämän projektin kautta, ovat hyvin korkean tason, korkean osaamisen työpaikkoja. Ne tekevät mahdolliseksi työvoimalle olla liikkuvampaa lennonjohdon töissä he voivat tarjota palveluksia laajalti vahvalla sektorilla, joka on tämän vuosisadan vaatimusten mukainen. Yksi suurista haasteista on markkinoiden jakautuminen. Meidän pitäisi siirtyä irrallisista blokeista eteenpäin. Tämä nykyinen tilanne on jotakin, mitä me ei voi hyväksyä nämä jäsenmaat, jotka ovat sitoutuneet tähän projektiin yli kymmenen vuotta sitten, kun ja lainsäädäntö ensimmäisen kerran käsiteltiin, ja maat, jotka ovat liittyneet viime vuosien aikana, ovat ne, joiden tulee toimia. Me olemme teknologian etulinjassa. Meidän täytyy varmistaa se, että meidän yrityksemme hyötyvät. Tästä on erittäin tärkeää, että teemme läheistä yhteistyötä ja naapurustomaiden kanssa ja sotilassektorin kanssa, jotta voisimme varmistaa, että järjestelmämme ovat yhteensopivia maailmanlaajuisesti. Yhtenäinen eurooppalainen ilmatila on hyvin tärkeä hanke ja nyt on aika toimeenpanna tarvittavat toimet, jotta voisimme tämän investoinnin tuottoa niittää. Herra puhemies, haluaisin yhteenvetona sanoa, että minä olen kyllästynyt kuuntelemaan syitä sille, miksi emme voi tehdä jotakin, kun emme ole todellisuudessa valmiita löytämään ratkaisuja. Me kilpailemme nousevien talouksien kanssa Aasiassa, Lähi-idässä ja latinalaisessa Amerikassa ja meidän täytyy joko vastata näihin haasteisiin tai kärsiä seuraukset. Jäsenmaiden tulee lopettaa jahkailu ja ryhtyä toimiin. Komissio on ehdottanut sanktioita sellaisille jäsenmaille, jotka eivät täytä sitoumuksia. Tässä komission jäsenelle Kallas, joka ei ole paikalla, on sanonut, että parlamentilla on täysi komission tuki ja että komissio haluaa liittyä täyttä vauhtia eteenpäin. Kiitoksia. Kiitos kollega Foster. Ja nyt sitten Catch the Eye-menettely. Kollega Basescu. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, spațiul aerian. Niin, kiitos puhemies Euroopan ilmatilan täytyy olla niin tehokas kuin mahdollista sen vuoksi, että kun sitä käytetään, niin täytyy lähteä mahdollisimman korkeista turvallisuusnormeista. Ja tämä tuo etuja sekä taloudelliselle kasvulle että työpaikkojen luomiselle, mutta samalla myös ympäristölle. Se, että viemme päätökseen tämän Euroopan yhtenäisen ilmatilan tulee johtamaan kestävämpään yhteiseen ilmatilaan ja sen vuoksi meidän on jatkettava työtämme ja tehtävästä vielä nopeammin. Me tarvitsemme palveluita, hyvälaatuisia palveluita, varsinkin nyt kun ilmailuliikenne koko ajan lisääntyy. Sen lisäksi meillä täytyy olla yhtäläinen lähestymistapa niin, että toimitaan samalla tavalla kaikissa maissa. Yhteistyö ja koordinointi ovat hyvin tärkeitä. Kiitos Basescu. Sitten kollega Darnelis. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. 2010... Kiitos. Jos ajattelemme siitä, että 100 000 ihmistä joutuvat kärsimään silloin, kun Israelissa tapahtui tulivuoron purkaus lentoliikenteen osalta. Tällöin kävi ilmi, että emme voi jäädä odottamaan. Me tarvitsemme yhtenäistä ilmatilaa. Nyt on kulunut kaksi ja puoli vuotta, mutta poliittisesti ollaan umpikujassa. Vaikuttaa siltä, että täytäntöpano on täyttä utopiaa ja yhä vielä odotamme näiden lohkotasojen täytäntöön panoa. Se, mitä nyt tarvitaan, on poliittinen tahto. Sen pitää lähteä liikkeelle. Jotkut eivät vain halua toimia. Nyt ei saa olla itsekkäitä kansallismielisesti. Yhtenäinen ilmatila on hanke, josta saadaan paljon hyötyä, mutta se on myös symboli, eurooppalaisen yhtenäisyyden symboli, jota saa unohtaa. Kollega Ferreira. Obrigado, presidente. O projeto do céu único europeu é desde... Kiitoksia puhemies. Yhtenäinen eurooppalainen ilmatila on alusta lähten ollut projekti, joka liittyy markkinoiden vapauttamiseen. me pyrimme luomaan ilmatilan, joka on suurten ilmailuyritysten palveluksessa. Ei tässä muusta ole kyse. Olemme jo vuosia keskustelleet yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan täytännönpanosta, mutta emme ole päässeet eteenpäin argumenttien suhteen, esimerkiksi mitä tulee ympäristökysymyksiin tai turvallisuuteen. Näitä kysymyksiä ei voida käsitellä liberalisoinnin puitteissa, jos haluamme vapauttaa kaikin mahdollisen keinoin. Me puhumme paremmasta ilmatilan käytöstä, mutta uskon, että jokaisen jäsenmaan pitäisi säilyttää oman ilmatilansa Valta. Tämä on erittäin tärkeää sekä sosia- sotilaallisella että siviili-ilmailualalla. Kiitoksia. Sitten kollega Banki. tisztelt elnök úr tisztelt képviselőtársaim! kiitos puhemies arvon jäsenet olen täysin samaa mieltä edustaja fosterin kanssa. mietinnössään hän puhuu siitä tosiasiasta että me olemme olleet liian hitaita varsinkin komissio ja ylipäätään unioni mitä tulee tämän uuden lainsäädännön esittelyyn. Se on kestänyt aivan liian kauan ja me tarvitsemme Euroopassa parempia innovaatioita. Se loisi työpaikkoja, tuloja ja se on asia, jonka meidän, joka meidän on hoidettava. Tämä järjestely ja tämä uusi ohjelma, me puhumme tässä 419 miljoonasta 320 000 työpaikkaa voitaisiin luoda ja 50 miljoonaa tonnia vähemmän CO2-päästöjä. Nämä ovat hyvin tärkeitä lukuja, joita ei tule unohtaa. Toinen asia, jota ei tule unohtaa, kun puhumme uudelleenjärjestelyistä. Jos me haluamme olla kustannustehokkaita, silloin ainoa ratkaisu ei ole vain pätevä työvoima ja työvoiman rahoittaminen tai tästä lähtökohdasta lähteminen ylipäätään. Täytyy muistaa myös, että keskimäärin ihmiset, jotka työskentelevät tällä sektorilla Euroopassa, tienaavat vain puolet siitä, mitä he tienaisivat muualla päin maailmaa, joten sen vuoksi hintoja ei voi laskea. Kiitoksia. Ja sitten seuraava. Kiitos puhemies. Jotta voisimme toteuttaa Euroopan yhteisen ilmatilan, tarvitaan toimenpiteitä, joiden kautta saavutetaan täysi turvallisuus ja huolehditaan siitä, että saamme yhtäläisen ja tasapainoisen suojan. Mitä tulee Galileon, niin haluaisin painottaa, miten tärkeää on se, että nämä velvoitteet toteutetaan obligatorisesti. Kun tämä otetaan käyttöön, niin se tulee antamaan matkustajille etuja ja vähennetään myös esimerkiksi myöhästyneiden ja peruttujen lentojen määrää. Kun tätä kehitetään, niin täytyy huomioida kaikki lentokentät, myös alueelliset, koska niiden osuus on merkittävä, kun pyritään vähentämään ruuhkaa ilmatilassa. Kiitos. Ja sitten Catch the Eye-menettelyn lopuksi kollega Mikolasik. Europski Kiitos puhemies. Yhtenäinen ilmatila on kaikkein kuormitetuimpia koko Euroopassa. Ja nyt oletetaan, että jos yhtenäinen ilmatilajärjestelmä CESAR otettaisiin käyttöön, niin tämä tarkoittaisi sitä, että 27 jäsenvaltiossa se voisi vaikuttaa myönteisesti EUn BKT. -hen. 419 miljardilla eurolla ja saataisiin yli 200 000 työpaikkaa ja voitaisiin myös vähentää valtava määrä hiilidioksidipäästöjä. Kaikki nämä ovat sellaisia parametreja, jotka osoittavat, että meidän on edistettävä ilmatilaa. Kolasik. Kiitoksia kollega Mikolasik. Catch the Eye päättyy tähän. Seuraavaksi komission jäsen Piibraks, olkaa hyvä. Hyvät parlamentin jäsenet, mietintö liittyen yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan toimeenpanoon tulee hyvin kriittisenä hetkenä liittyen tähän politiikkaan. Monet aikarajat lähestyvät. 2020 on yhtenäisen ilmatilan kannalta kriittinen vuosi. Tähän liittyy useita asioita. Esimerkiksi se, että yhdeksän ilmatilan toiminnallista lohkoa täytyy olla toiminnallisia vuoteen 2020 mennessä. TRAN-valiokunta ja esittelijä Foster ovat käsitelleet asiaa. Eurooppalainen yhtenäinen ilmatila on ollut usein keskustelun aiheena tässä talossa ja hiljattain myöskin korkean tason kokouksessa Limassolissa. Kumoamaton johtopäätös keskustelusta on se, että tämän aloitteen eteneminen on hyvin hidasta ja odotettavat edut eivät ole vielä toteutuneet lainkaan. Meillä ei yhäkään ole yhtenäistä lähestymistapaa, ei jakautunut jäsenmaita rajoja kunnioittava alue on hyvin hajanainen. Tämä aiheuttaa viiden miljardin lisäkuluja lennonjohtotoimissa. Meillä on ensinnäkin aikaongelma on tarpeen toimia hyvin nopeasti ja saada tämä täytäntöönpano liikkeelle. Yksi hitauden syy vaikuttaa olevan se, että jäsenmäellä ei ole poliittista tahtoa. Komissio on hiljattain ollut yhteydessä liikenneministereihin ja muistuttanut heitä heidän sitoumuksistaan ja pyytänyt nopeaa konkreettista toimintaa. Komissio pyrkii takaamaan oikea-aikaisen täydellisen täytäntöönpanon, jos tarpeen komissio tulee ryhtymään oikeudellisiin toimiin sellaisia jäsenmaita vastaan, jotka eivät täytä velvollisuuksiaan. Toisekseen monia positiivisia askelia on tehty, mutta meidän täytyy pyrkiä todellista toi, täytäntöönpanoa kohti. Toiminnallinen pilari täytyy tuoda, sitä täytyy tuoda enemmän esiin ja meidän täytyy saada konkreettisia tuloksia näiden ilmatilan toiminnallisten lohkojen täytyyn panosta. Komissio tarkastelee mahdollisuuksia nopeuttaa täytäntöönpanoa yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan äh, kohdalla, jotta voisimme saada hyötyä tästä yhteisestä ilmatilasta. Komissio tulee palaamaan parlamentin eteen vuonna 2013 liittyen yhtenäiseen ilmatilan toimeenpanoon ja se tulee myöskin antamaan oma strategiansa toimeenpanon, tehokkaamman toimeenpanon suhteen. Tämän lainsäädännön perusperiaatteet ovat yhä päteviä. Niitä ei ole tarpeen uudelleen luonnostella – meidän pitäisi tehdä muutoksia, pieniä muutoksia, että saisimme nopeampaa tulosta aikaan. Me tarvitsemme yksinkertaista selkeää lainsäädäntöä. Me olemme kaikki tekemässä uuden ehdotuksen parissa töitä. Pyrimme nopeuttamaan yhtenäisen ilmatilan täytäntöönpanoa ja lisäämme siihen tiettyjä aloitteita, jotka eivät vielä ole valmiita. Pyrimme vahvistamaan olemassa olevaa lainsäädäntöä. Komission tarkoitus on antaa nämä ehdotukset vuoden 2013 keväällä. Kiitoksia. Vielen Dank, Herr Kommissar Piebalgs. Kiitos komission jäsen Piibalks. Keskustelu on päättynyt. Myös tämä äänestys on huomenna kello 18. Hyvät naiset ja herrat, seuraavana esitysistan kohtana eh, Bachin mietintö illan eh,